Die Sitzung ist wieder. Istunto jatkuu. Toisen vaalikierroksen tulos. 725 ääntä, mitättömiä 34. 691 hyväksyttyä ääntä. Eli ehdottoman enemmistön raja on 346. Forenza 42, Lambert 51, Pitella 200, Rebecca 45, Stevens 66 ääntä, Tajani saa 287. Kukaan ehdokkaista ei ole saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, joten käymme kolmannen vaalikierroksen. Ellei muita huomioita ole, niin lähden siitä, että toisen kierroksen ehdokkaat ovat myös kolmannella kierroksella. Rova Forenza, Rova Lambert, herra Pitellä, herra Rebeka, Rova Stevens ja herra Tajani ovat olleet ehdokkaita tähän mennessä. Kolmannella vaalikierroksella voidaan edelleen ilmoittaa uusista ehdokkaista. Ehdokkaiden ilmoittamiselle kolmannelle vaalikierrokselle ja sen määräaika tai nykyisten ehdokkaiden muuttamisesta määräaika on kello 17 ehdo, siis istuntoa johtavalle puhemiehelle täytyy ehdokkuudet antaa puheenjohtajan toimistoon. Ja ehdokkaat tai ehdokkaiden muutos täytyy antaa siis virkautuville pääsihteerille. Kolmas vaalikierros on 17.30 ja siihen asti istunto on keskeytetty.